turvallisen tulevaisuuden suuntaan. Hyvät naiset ja herrat, saan muistuttaa teitä siitä, että viime torstaina Iveta Griguli on ilmoittanut minulle kirjallisesti, että hän jättää EFDDn ryhmän. Samaisena päivänä puheenjohtajakokouksessa ilmoitin, että tämä tarkoittaa sitä, että EFDD ei vastaa enää työjärjestyksessä esitettyyn kriteeriin, eli koska vaikka siinä ei ole enää seitsemästä jäsenvaltiosta edustaja paikalla, joten EFDD menetti ryhmästatuksensa. Olkaa hyvä. Mr. President, although we've changed... Puhemies, vaikka me tai te muutitte istumajärjestystä, niin Tarkentaisin, että me saimme riittävästi allekirjoituksia sen takaamiseksi, että EFDD säilyy muuttumattomana viime viikolla. Last week, last week we came... Viime viikolla meitä hyökät vastaan hyökättiin, kun yksi erosi meidän ryhmästä. Ja, ja se on aika omituisissa olosuhteissa tapahtunut ero. Sitä paitsi, ja sitä paitsi te olitte siinä avittamassa. Minä uskon, että tämä asettaa kyseenalaiseksi teidän puolottomuutenne parlamentin puhemiehenä. I would therefore... Siksi, siksi haluaisin teiltä nyt vahvistuksen, että tämmöinen enää toistuisi jatkossa. Että olette puolueet, kuten tehtävän edellyttääkin. Kiitos. Die Bildung von Fraktionen erfolgt. Ryhmien muodostuminen tapahtuu työjärjestyksen perusteella. Artikla 32 mukaan ryhmät perustetaan siellä mainitun säännöin. Ja jos kriteerit eivät täyty, eli että jäseniä ei löydy vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, niin kyseinen ryhmä ei ole enää olemassa puhemies vain toteaa, mikä on asian laita. Puheenjohtaja kokouksessa en ilmoittanut mitään sen kummempaa, eli EFDD on menettänyt ryhmästatuksensa. Mikäli tänne muodostetaan uusi ryhmä, niin siihenkin liittyen on olemassa menettelytapaussääntöjä olemassa. Eli vähätään seitsemästä jäsenvaltiosta seitsemän jäsentä, jotka allekirjoituksellaan ilmoittavat liittyvänsä tähän ryhmään. Ja jos näin on, niin silloin asiasta voidaan ilmoittaa minulle ja minä ryhdyn sitten tarvittaviin toimenpiteisiin noudattaen työjärjestyksen määräyksiä eikä mitään muuta. Eli minä toimin aina työjärjestyksen mukaisesti. Mitä tulee istumajärjestykseen, puheenjohtajakokouksessa tämä asia on päätetty. Kiitoksia. Pöytäkirjat ja 18 syyskuuta hyväksytyt asiakirjat ovat teidän käytettävissä. Ne niin onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten nämä tekstit on täten hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, edustaja Löviin on valittu Ruotsissa kehitysyhteistyöministeriksi.